Pöytäkirjat ja 18. syyskuuta hyväksytyt asiakirjat ovat teidän käytettävissä. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten nämä tekstit